esityslista kohtaan minulla on ilmoitus tehtävänä. Rouva Iveta Krikuule eh, astuu tästä päivästä lähtien 27.4.2015 ALDE-ryhmään, eli hän ei enää ole eh,